Algerian parlamentin valtuuskunnan tervetulleeksi. He istuvat tuolla ylhäällä äh, vieras äh, lehterillä. Tämä valtuuskunta on Euroopan parlamentissa virkavierailulla Kysymys on yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Algerian parlamentin kanssa. AUTEP on koulutusvaliokunnan ja tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja. Sen lisäksi täällä on Pierre Anto Pantseri, joka on Maghreb-valtioiden valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja heillä on siis ollut yhteinen tapaaminen Tämän aamuinen tapaaminen oli hyvin hedelmällinen ja se osoittaa, että yhteistyö toimii hyvin näiden eh, toimielinten kesken. Nyt siirrymme jälleen jatkamaan äänestystä Mattiöön mietintö Vastuuvapaus 2008 Euroopan poliisiakatemialle. Eh, edustaja Matti on pyytänyt puheenvuoroa. Puhemies, hyvät kollegat. Koko